pari ilmoitusta. Vladimir Remek on ilmoittanut siitä, että hän 16.12.2013 eh, lopuu eh, tehtävästään ja neljä artiklan mukaisesti kohdan kolmen mukaisessa työjärjestyksessä parlamentti toteaa, että hänen paikkansa on tyhjä 16.12.13 lähtien ja hänen tästä ilmoitetaan kansallisille viranomaisille. Sitten Dan Jorgensen on tullut nimitetyksi Tanskan elintarvike- ja maatalousministeriksi 12.12.2013 onneksi olkoon. Ja neljä artikkan kolme kohdan mukaisesti työjärjestyksessä parlamentti toteaa, että hänen paikkansa on vapautunut ja siitä ilmoitetaan kansallisille viranomaisille. Seuraavaksi käymme yleis- yhteiskeskustelun ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista. Kesto enintään yksi tunti työjärjestyksen 122 artiklan mukaan.